Olen kuullut, että tässä on työjärjestyspuheenvuoroa pyydetty. Harms, olkaa hyvä. Äh, eh, hyvä puhemies, meidän kohdallamme on niin, että eh, että tämä, meillä on nyt tässä väliaikaiset komissaariehdokkaat ja meidän pitäisi näistä erikseen äänestää. Miksi tämä on niin tärkeää? Se on siksi, että meidän mielestämme ei ole mitään järkeä siinä, että kolmeksi kuukaudeksi nimitetään komissaarit. Ja tämä mahtava eh, komissaari Oettinger, joka ajoi asiaa, on, on hyvin tärkeää, että eilisten kuulemisten jälkeen voitaisiin antaa erilaisia mielipiteitä näistä ehdokkaista. Eli tätä ei pitäisi antaa tällä tavalla kokonaisuutena tätä ääntä, koska tässä on eroavaisuuksia. Herra Katainen, me olemme antaneet hänestä negatiivisen lausunnon ja nyt me haluaisimme, että jäsenet voisivat äh, erillisäänestyksessä tuoda mielipiteensä äh, julki, koska äh, tässä nyt tuhlataan rahaa näillä menettelyillä. Hans. Kiitoksia. Herr Fox, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Hören Sie. Fox, mutta kuunnel, hetkinen, kuunnelkaa ensin. Fox, kuunnelkaa nyt ensin. Siis koskeeko tämä kohtaa vai onko teillä jotain muuta asiaa? Tämä kohta siis, selvä, olkaa hyvä. Uh, thank you, president. Kiitos puhemies. ECR-ryhmä tukee vihreiden ehdotusta. Meistä on hyvin tärkeää, että jokainen ehdokas tulee ansioitensa mukaan kohdelluksi. Ja yksi ehdokas on sellainen, jota emme voi tukea. Ja kuitenkin teidän päätöksemme päätöksen takia joudumme äänestämään niistä kaikista kerralla. Kuitenkin kaikki tietävät, mitä rahoituksille seurauksia tällä äänestyksellä on. Puhemies, voitteko vahvistaa, että kun nämä neljä komissaaria nimitetään, että he saavat samat edut komission jäseninä koko elämänsä varten, vaikka he ovat olleet tässä virassa vain kolmen kuukauden ajan? Ne? möglichkeiten die alle en nyt osaa vastata tähän viimeiseen kysymykseen. Minun täytyy ottaa tämmöisen viltä, saavatko nyt loppuelämänsä tätä. No, en nyt tiedä. Hienohan se olisi, jos näin olisi näiden ihmisten kohdalta, mutta otan asiasta selvää. En nyt tiedä, miksi niin hermostuneita olette, kun elette saaneet vastausta. Te huudatte ennen kuin edes puhutte. Se on aika ihmeellistä kyllä. Eli sitten puheenjohtajakokous on todennut, että näistä äänestetään yhdessä. Puhuin tästä eilen puheenjohtajakouksessa ja siitä äänestettiin ja päätettiin, että näistä äänestetään yhdessä. No, Harms teki nyt sitten ehdotuksen esittää, äänestämme erikseen ja yksi puhui tämän puolesta, eli kollega Fox. Haluuko joku puhua tätä Harmsin ehdotusta vastaan? Zaje, olkaa hyvä. Dear colleagues, I would ask... Rakkaat kollegat, pyytäisin, eh, meillä on kohta eh, toinen äänestys, eh, uuden kollegion äänestys. Siitäkin äänestämme ilmeisesti ryhmänä puheenjohtajakokous on nyt tehnyt päätöksen siitä, että äänestämme näistä neljästä komissaarista yhtenä ryhmänä, ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että aiotteko pyytää myöskin silloin erillisiä äänestyksiä, vai mikä on tässä sitten näkemys? tässä tapauksessa. En ole nyt ihan varma, että meidän täytyy nyt lähteä joka kerta repimään näitä vanhoja päätöksiä auki, koska jotkut muuttavat mieltänsä. Valiokunnissa on ollut jo mahdollisuus, myös Ekon valiokunnassa on ollut mahdollisuus äänestää vastaan. Silloin hävisitte tämän äänestyksen ja nyt minä en tätä ehdotusta todellakaan tue. Gut. Meine Damen und Herren. No niin, hyvät naiset ja herrat. Niin, Simo, ei tämä nyt ole mikään keskustelu. No niin, olkaa hyvä. Mutta siis ainoastaan työjärjestyspuheenvuoro. No niin, sitten mikro päälle vain. Frage zur Geschäftsordnung. Työjärjestyksestä minä haluaisin tietää, että että tämä e, komissaarien nimittäminen sitten jatkossa, niin onko se tapahtuu se yhdessä kun, kun sitten jatkossa nimitetään komissaari, minä en ole eilen kuullut, että sellaista olisi. Kiitos. Frau Zimmer, die Edustaja Zimmer, tämä yhteisäänestys ei ole pakollista. Pakollista on se, että koko komissiosta äänestetään yhdessä. Tällaiset jälkinimitykset niiden osalta ei ole mitään sääntöjä. Tästä päätetään parlamentissa ja tästä syystä eilen, kun valmisteltiin tätä istuntoa puheenjohtajakokouksessa, jossa tulitte paikalla, niin otin tämän asian esille. Ja siellä totesin, no en, enkä itse tätä päätöstä että ei tämä ole minun oma päätökseni ainoastaan. Eli katsoimme, miten puheenjohtajakokous halusi tehdä ja siellä oli laaja enemmistö sen puolesta, että äänestetään näistä ehdokkaista yhdessä. No nyt Harms on pyytänyt, että puheenjohtajakokouksen päätöstä oikaistaisiin ja äänestäisimme komission jäsenistä erikseen. Ehkä voisimme tästä Harmsin ehdotuksesta nyt sitten äänestää. Eli kuka puoltaa Harmsin esitystä? Äänet vastaan. Tyhjät äänet No tarkistetaan tämä. Eli tarkistamme tämän sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Esitys on hylätty. Sitten nimenhuutoäänestys neljästä komission jäsenestä. Niin, olkaa hyvä. Herr Präsident, nach Artikel 38 der Siis artiklan 38 mukaan parlamentin eh, on seurattava, minkälaisia eh, rahallisia seurauksia tässä, tässä syntyy. Eli nyt kun komissaarit eh, valitaan kolmeksi kuukaudeksi, minkälaisia taloudellisia seurauksia siitä on, ainakin parlamentin pitäisi tässä, tästä saada tietoa. Kiitos. Diese Kommissare werden gewählt für den Nämä no, komission jäsenet valitaan nyt tämän komission ajan loppuun asti. Ja seuraava komissio aloittaa toimintansa sitten ensimmäinen marraskuuta. Eli nämä herrat ja rouvat, joista nyt äänestetään, aloittavat toimensa heti. Ja se päättyy sitten 31. lokakuuta. Niin en minä ole vielä puhunut loppuun asti. Ehkä voisitte ensin kuunnella ihan loppuun asti. Niin, erittäin ystävällistä. Kiitos. Sitten kaikki muut asiat, jotka liittyvät tähän, niin Luka, te varmasti tunnette kyllä nämä rahoitus ja muut kysymykset menettelyistä, jotka liittyvät Euroopan komission jäseniin. Se koskee kaikkia komission jäsentä, jäsenehdokkaita. He ovat tehneet ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksista ja sitten on myöskin selvitetty eläkekysymyksiä, ja nämä säännöt voi löytää Euroopan parlamentin intranetistä. Sitten äänestys. Ei, ei, ei. No niin. Luka, jos te ette tunne näitä sääntöjä, niin sitten se on kyllä aika yllättävää, koska muuten tuntuu, että te tiedätte kaikesta kaiken. No niin, sitten äänestämme näistä neljästä Euroopan komission jäsenestä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Neljästä puolesta, 170 vastaan, 32 tyhjää ääntä, eli nämä neljä komission jäsentä on nimetty tehtävään. Siis valittu. No niin, sitten seuraavaksi esityslistalla on komission julkilausuma nuorisotyöllisyys ja komission jäsen Andor saa puheenvuoron, olkaa hyvä. border. Mm-hmm, mm-hmm. Good morning, colleagues. Huomenta kollegat. Pyydän keskusteluun jääviä asettumaan aloilleen. Jotka haluavat lähteä, pyydän teitä lähtemään välittömästi. Aloitamme tämän esityslistakohdan ilmoituksilla. Pyytäisin teitä siis, arvon kollegat, voisitteko poistua salista hiljaisesti. Aloitan ilmoituksilla. Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle Javier Couso Permiun mm, sitä, että hän sijaistaa Villi Mayeria 15. päivä heinäkuuta 2014 lähtien. Hiljaisuutta saliin, kollegat teillä on ollut hyvin kokenut puhemies tässä ensi alkuun, mutta nyt puhemiehellä ei ole niin paljon kokemusta, joten pyydän teiltä armollisuutta niin kohtaan, mutta aion olla kuitenkin tiukka. Ja nyt pyydän, että keskitytte tähän. Huomaan, että siellä käydään vielä keskusteluja. Jatkamme artiklan 7 kohdan 1 mukaisesti, Euroopan parlamentin vaaleja koskevan säädöksen mukaisesti artikla 4 kohdan 1 ja 4 työjärjestyksen mukaisesti parlamentti ottaa huomioon, että Javier Kousupermu astuu virkaansa 15. päivä heinäkuuta 2014 ja työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti siihen mennessä, kun hänet on todettu sellaiseksi, että hän voi tämän viran ottaa vastaan ja kun kaikki mahdolliset esteet on otettu myöskin huomioon, niin hän ei, ei voi vielä ottaa tätä virkaa vastaan tai toimia tässä virassa, kunnes kaikki tämä on selvitetty. Ja haluan myöskin kertoa teille, että olen saanut EPV-ryhmältä joitakin nimitysmuutoksia ja lista näistä nimityksistä tulee istunnon pöytäkirjaan. Jos mitään vastalauseita ei ole, kun pöytäkirjat hyväksytään, niin nämä nimitykset katsotaan hyväksyttyiksi. Tässä olivat siis ilmoitukset ja nyt voimme aloittaa keskustelun. Ja vielä kerran pyydän kollegoita